Eilisen istunnon pöytäkirja on käytettävissänne. Onko siihen huomautettavaa? Ei näyttäisi olevan. Pöytäkirja on hyväksytty. Voimme nyt siirtyä äänestämään. Ensimmäinen äänestys